me emme saa sulkea silmiämme näiltä ongelmilta, vaan täytyy ymmärtää, että monet ongelmat alkavat heistä itsestään. Kiitos kovasti. Tämä äh, esityslistan kohta on nyt loppuun käsitelty. Ja seuraava kohta esityslistalla on herra Fernandesin mietintö ennakkoarvio tulosta ja menoista vuodeksi 2012 pääluokka 1 euron parlamentti. Ensinnäkin luovutan nyt sitten puheenvuoron esitteelle neljäksi minuuti, minuutiksi. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Aivan ensiksi haluaisin esittää kiitoksen sanat haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka olivat mukana laatimassa tätä mietintöä. Erityisesti kaikkien poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä. Tämän mietinnön pohjalta vuoden 2012 parlamentin talousarvio voi olla hyvin kurinalainen ja hyvin tiukka, jos sitä verrataan ensimmäiseen ehdotukseen – olemme leikanneet 49 miljoonaa euroa pois, mitä tulee meidän kantamme ja johon saatiin enemmistön tuki, menimme pidemmälle kuin mitä ensin oli ajateltu. Sanoimme, että tarkistus olisi noin inflaation verran ja itse asiassa jäimme kauaksi inflaatiotasosta. Tämä tarkoittaa sitä, että 2002 talousarvio on itse asiassa nyt vähennystä. Se on 20 prosentin alapuolella otsakesta 5 ja tämä on se, joka koskee toimielimiä. Muutaman vuoteen emme ole päässeet tähän tavoitteeseen, vaan ylitimme 20 prosenttia. Nyt haluaisin muistuttaa, että komissio asetti tavoitteeksi 20 22 prosentin välille pääsemisen parlamentin osalta, ja tänä vuonna oltiin juuri tuossa tuolla kohtaa. 2012 talousarviokeskusteluissa pystymme säästämään sen takia, että on noudatettu hyvän hallinnoinnin periaatetta ja toimittu tehokkaasti varainkäytössä. On tärkeää, että kaikki kulut kaikki aina perustellaan ja kaikissa tapauksissa pitää tehdä kustannushyötyanalyysit. Näin voidaan saada säästöä aikaiseksi tulevaisuudessa. Kaikkien toimielinten on ponnisteltava säästöjen aikaansaamiseksi. Otsaken viisi marginaali on huomioitava. Siinä ovat mukana kaikkien toimielinten hallintokulut. tavoitte on, että päästäisiin 380 miljoonaan euroon. Ja tässä ehdotamme, että tehtäisiin siirto toiselle alalle, eli kyseessä on nuorten avustaminen, sillä nuorten pääsy työelämään on kaikkein vaikeinta. Sitten on muitakin syitä siihen, että nuoriso pitäisi 2002 asettaa etusijalle. Näin oli jo vuonna 2011, mutta Euroopan 2020 strategia ja uusi rahoituskehys on tärkeällä sijalla. Ja 2012 nuoriso on jatkuvasti paikalla eh, tai mukana, erityisesti jos ajatellaan koulutuksen keskeyttämistä ja koulutusta 30-34. 40 prosenttia tästä ikäluokasta oma yli eh, korkeakoulututkinnon. Jotkut tarkistukset, joilla pyritään tätä ehdotusta vastustamaan, niitä pitäisi miettiä uudelleen, sillä nuorison todellakin asetetta etusijalle. Kiitos. Kiitoksia. Nyt avaan keskustelun ensin poliittisten ryhmien nimissä. EPP, edustaja Holmeier, ensin kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Parlamentin budjetti tulevan arvio vuonna 2012. Hyvät kollegat, esittelijä on ajoittunut tietysti taloudellisesti hankalaan aikaan. Sen vuoksi on erittäin myönteistä, että me olemme ymmärtäneet täällä mitä mieltä odotetaan, että me olemme ajan perään kuluttaneet sitten ne liikan, liian suuria korotuksia. Enintään on pysytelty inflaatiovauhdissa. Eh, kuten kollega äsken totesi, eh, eh, nuorisoon panostaminen on aina erittäin tärkeä tavoite ollut ja meille parlamenttina on ollut edellisessä tulojen arvio luonnoksessa nuoriso-ohjelmat saivat enemmän rahoja kuin kuin nimenomaan siitä syystä, että vain nuorisotyöttömyys on erittäin hankalaa ja tarvitsevat erityisen laajaa tukea Euroopan instituutioiden tasolta. Sen vuoksi tämä ylimääräinen 100 miljoonaa on er-, erittäin myönteinen liike. Mitä sitten tulee näihin rakennuksiin tulee, haluaisin kiinnittää huomiota huomioon siinä, että meissä myöskin rakennuksiin sovellettaisiin Eh, suurempaa tehokkuutta, mitä tulee eh, rahoitukseen ja rahoitusvalvontaan. Tässä yhteydessä pidän oikeana sitä, että käyttämättä jääneet määrärahat voitaisiin eh, käyttää sitten erityis, erityistarpeisiin Äh, tulevina vuosina, ja ne tulisi tällä välillä sitten e, e, sijoittaa äh, tuottavasti, ettei sitten, sitä käytä missään äh, joulukuun vimmassa, niin kuin sanotaan, vaan käytetään sitten järkevästi, mitä Euroopan historian taloon tulee täytyy varmaan viedä tätä koko konseptia miettiä uudestaan ja sitten itse rakennusta äh, rakennettaessa äh, noudataan suurta tarkkuutta. Ja äh, artiklan 197 artiklan osat mm, edellyttämällä tavalla sitten tehdään ilmoitus. Kiitos ja SND-ryhmän nimissä edustaja Vaughan. Kaksi puoli minuuttia. Kiitos puhemies Alkuun haluaisin kiittää esittelijää siitä tavasta, jolla hän on lähestynyt budjettia. Ja hän on tunnustanut, että Euroopan parlamentin pitäisi välttää suuria lisäyksiä menoissa vuonna 2012. Näin on erityisesti, kun tiedämme, että neuvosto yrittää leikata oma budjettia neljällä prosentilla, komissio vain yhdellä prosentilla, alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea niin ikään pienemmillä prosenttiosuuksilla. Kun nyt pitäydytään 2,3 prosentissa, niin tämä on edistystä. Reaalisesti se on noin 0,5 prosenttia. Henkilökohtaisesti olisin halunnut nähdä, että lisäys olisi ollut vieläkin pienempi. Ja jatkossa katson, että meidän pitäisi tehdä suunnitelma, jolla saamme säästöjä eh, parlamentin budjettiin. Tunnustamme kuitenkin sen, että säästöjä on saatu, meillä on lisäarvoa, jota kautta säästämme 1,3 miljardia sitten tiedotuksessa, rakennuspolitiikassa, välineistössä, kirjoitusvälineistössä, papereissa olemme säästäneet noin kolme miljoonaa euroa. Nämä tuovat noin 30,7 miljoonan euron lisäsäästöt meillä on lisääntyviä menoja Lissabonin laajentumisen takia. Lisäsäästöjä olisi voitu saada aikaiseksi, mutta ainakin jonkinlaisia säästöjä on saatu aikaan. Vielä pari aukeilevaa kysymystä. Ensinnäkin ehdotus siitä, että otsakkeessa viisi on korvamerkkaamattomia marginaaleja, joita käytettäisiin nuorison hyväksi. Olemme tehneet tarkistuksen muiden ryhmien kanssa. Tarkistus 7 toteaa, että tämä siirto voitaisiin ottaa harkintaan, mutta vain prioriteettien rinnalla budjetissa. Eli tämä täytyy päättää ennen kuin lopullinen päätös tehdään. Täytyy päättää, mihin rahat menevät, miten ne käytetään, jos tämä siirto todella toteutetaan. Nyt on vielä liian aikaista sitoutua tähän. Toinen kysymys on Euroopan historian talo-hanke. Se on hyvä ajatuksena, jos meillä on paljon rahaa, mutta minusta nyt ei ole oikea aika. Tarvitaan todellinen liiketoimintasuunnitelma sen taustalle. Ja sitten pitäisi olla todellinen parlamentaarinen käsittely, normaali budjettimenettely niin, että jäsenet voivat todeta oman näkemyksensä asiaan. Niin ollen, näin ollen katson, että on tärkeää, että Euroopan parlamentti nähdään sellaisena, joka tekee oikeat päätökset omasta budjetistaan. Tämä budjetti on tärkeä ja sen takia onkin tärkeää, että teemme oikeat päätökset myös suuren yleisön näkökulmasta. Grazie per il gruppo Kiitoksia halle ryhmän nimissä, edustaja Alvaro. Kiitoksia eh, puhemies. Varmaankin kaikki olla yhtä mieltä siitä, että, eh, että esittelijän työ on onnistunut ja tärkeä mutta tämä, tämä aina kun puhutaan näistä säästö, säästömahdollisuuksista, kaikki ovat kovin innostuneita mutta mitä sitten tulee, tulee tähän e, uuden, e, uusien säästökohteiden löytämiseen, se onkin sitten hankalampaa. E, tämä, mitä puhutaan tästä keskustella vauhdista kahdesta puolesta, 2,7 prosentista, se, sillä se, se kasvu on suvaittu. Missä rahaa sitten voitaisiin säästää, se, siitä ollaan paljon, siitä on paljon erimielisyyttä kun talon pääsihteeri ottaa tämän sydämellen, tämä, on mahdollisia, mahdollisia säästökohteita huomattavastikin, ja missä, missä voitaisiin sitten näitä säästökohteita etsiä, eikä, eikä yritä pelkästään sitten ottaa pääsihteerin muutosesitys noin vain, noin vain no, huomioon tämä puhemiehistön käsittelyssä. Kuten kollega Herranen, siis meillä me, me olemme käyttäneen näitä varoja, jotka on siirretty sitten eri kausilta seuraaville kausille 9 miljoonan edestä. Olen tietysti, olen tietysti iloinen, pienet ryhmät, liberaalit mukaan lukien, lukien ovat onnistuneet äh, taivuttaa äh, äh, muutkin ryhmät huomamaan, että nämä, että nämä, että nämä ovat selkeä, säästötoimet ovat olennaisia, että rahoja suunnata mihinkään säätiöihin ja muihin tällaisiin. Kysymys on siitä, että mistä rahaa voidaan säästää. Sitten tämä 100 miljoonan potti nuorisolle. No, se on tietenkin aihe, jota ei oikein voi vastustaakaan kysymys, että tällä kysymyksellä ei ole tietenkään mitään tämän mietinnön kanssa mitään tekemistä. Se täytyy käyttää, ottaa esille se, että uusi, muissa puitteissa esiin, että hyvä alku ja näyttää selvästi, että me ei välttämättä tarvitse lisää rahaa, vaan tarvitsemme parempaa kuria olemassa olevien määrärahojen käyttämiseen. Grazie per il... Kiitoksia sitten vihreiden nimissä edustaja Tryppel, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Rauha äh, puhemies, hyvät naiset ja herrat, on äh, totta, että näinä taloudellisesti vaikeina aikoina myöskin Euroopan parlamentin kantaa kor, kortensa kekoon äh, osoittaa itse, itse hillintää, eikä, Eh, esimerkiksi kun me olemme tätä eh, jatkuvasti kehittämässä tätä eh, omaa instituutiota, me olemme saaneet uusia toimivaltuuksia, on hyvä tietysti, että tämä tämä puhe, puhemiehistö sitten äh, oli val, valmis sitten äh, supistamaan tätä äh, budjetin kasvua. Tästä oli kasvusta vielä puhun, puhe kuitenkin, muistuttaisin siitä. Eli että mistään varsinaisia säästöjä ei ole tavoiteltu, eikä saatukaan, vaan täällä pitäisi myöskin sitten asiat nimittää asioista käyttää niiden oikeita nimiä. Miten sitten Eurooppa äh, äh, historiatalolla tulee? Me tietysti kannatamme ryhmässämme tätä että se on tästä palvelua Euroopan kansalaisille, että he saisivat vähän, pääsivät paremmin jyvällä me 40-luvun jälkeen. Mutta tarvitaan tietysti liiketoimintasuunnitelma ja kaikki ovat sen myöskin sitten asettanut tämän ajatuksen taakse, koska sitten vasta voidaan sitten suorittaa tätä suunnittelua todellisesti ja vastuullisesti. Mutta aina kun mietitään tätä uutta investointikohdetta 460 miljoonaa lähivuosina. Meidän tarvitsisi sitten kyetä säästämään muissa kohteissa, muissa kohteissa ja sikäli hillitsemään määrärahojen kasvua koko ajan esimerkiksi vaikkapa bisnesluokassa lentely voitaisiin hyvin lopettaa kaikkien toimesta. Ja ajatellaan vaikkapa, me, mitä matkat tänne Strasbourgiin tulet maksamaan. Siinäkin jokuinen euro säästyisi, pitkä penni suoraan sanottuna. Ja mitä sitten tulee tähän nuori, nuorisotyön tehostamiseen, toki vihreätkin haluavat sekin, mutta se kuuluu oikeastaan komission vastuualueeseen, jos me nyt tämän oman, omista budjettimäärärahoistamme siirrämme sen sitten nuorisokäyttöön, sillä me tulemme siinä tavallaan heikentämään uusien virastojen vira, esimerkiksi rahoitusta. Ja ne virastot saada myöskin sitten vahvoiksi ja toimintakykyisiksi ja, ja, ja komissiolta eh, pitäisi mielellään eh, rahat sitten nuorisotyön eh, käyttöön saada. Kiitoksia sitten ECR-ryhmästä edustaja Bokros. Puolitoista minuuttia. EU-leaders are living in... EU-johtajat elävät kuplassa ja valehtelevat itselleen. Tästä on hyvä esimerkki tältä aamulta. EU-johtajat sanovat, että rahoituskriisi on takanamme, mutta tämä on hyvin kaukana todellisuudesta. Niin kuin Financial Timesissa eilen sanottiin, meidän pitää nyt valita edessä on mahdollinen pelastus tai epäonnistuminen. Tässä ainoa valinta on, miten kaikki joutuvat asioista maksamaan. Tulevatko eri maiden pankit maksumiehiksi jos pelastuspaketti hyväksytään, niin sitten Kreikan, Irlannin ja Portugalin kansalaiset joutuvat maksamaan viulut. Tässä yhteydessä, kun esitetään, että parlamentin budjetti lisääntyisi 2,3 prosentilla, tämä on yhä lisää. Meidän pitää mennä yhteen prosenttiin, niin kuin Janos Lewandowski, komission jäsen, esitti, jotta jos päästäisiin inflaation alle tässä lisäyksen. Tämä olisi hyväksi Euroopan kansalaisten silmissä. Kyseessä ei ole ainoastaan kasvu, jota voidaan muuttaa, vaan myös sen rakennetta voidaan muuttaa. Monella tavalla voidaan veronmaksajien rahaa säästää. Kuten Helga Tryppe sanoi, ei ole tarpeen lentää bisnesluokassa EUn sisällä vihreät, vasemmisto, JSR on yhdessä esittänyt, että käytettäisiin joustavia eh, turistiluokan lippuja, jos lento kestää alle neljä tuntia. Emme tarvitse täällä kiiltäviä mersuja Strasbourgissa. Voimme käyttää raitiovaunua. Emme tarvitse myöskään Euroopan historiataloa, kun Euroopan museoista tulee geopoliittisesti vähemmän merkityksinen, niin se on muutenkin museoitumassa. Me voimme energiakustannuksista kovasti säästää, sillä toimistoissa ei ole mahdollisuutta säätää lämpötilaa kussakin erikseen. Tässä menee paljon hukkaan. Turvallisuudestakin voitaisiin maksaa vähemmän, saada enemmän vähemmällä rahalla. Myös kaikki terveyskustannukset, niitä pitäisi vähentää. Emme tarvitse niin laajaa palvelun kirjoa. Meidän pitää miettiä prioriteettejamme sekä myönteisiä että kielteisiä. Myönteisiä on paljon, mutta jos halutaan olla varovaisia budjetin laatimisessa, niin tämä on hyvin, ne molemmat on huomioitava erityisesti näin kriisiaikoina. Grazie per il gruppo GUE, l'onorevole Port. Kiitoksia GUE-ryhmästä edustaja Portas, kaksi minuuttia. Eh, president. Nost... Kiitos puhemies. Me parlamentin jäsenet voimme päättää omista palkoistamme. Me voimme tehdä päätöksiä myös eh, niistä rahoista, joita käytämme ihmisten palkkaamiseen. Me olemme antaneet itsellemme melkoisen palkankorotuksen tässä hiljan. Me voimme itse päättää, kuinka paljon rahaa käytetään matkakuluihin, toimistokuluihin ja niin edelleen. Meillä on absoluuttinen valta näissä asioissa, joten haluaisinkin kysyä, olemmeko me käyttäneet vai väärinkäyttäneet tätä valtaa? Olemmeko olleet viisaita vai emmekö ole kyenneet vastustamaan sitä kiusausta, joka tällaiseen valtaan liittyy. Minusta me emme ole osoittaneet viisautta. Tämä keskustelu ei niinkään koske numeroja ja lukuja, vaan kyse on etiikasta ja politiikasta. Me olemme tilivelvollisia tekemisistämme kansalaisille. Minä en ole populisti, joka katsoo, että politiikka on vain ajan haaskausta ja parlamentin jäsenten pitäisi tehdä työtään kynttilän valossa. Mutta kyllä tämä retoriikka on aika le- laajalle levinnyt jäsenvaltioissa. Meidän täytyy olla tiukkoina itsellemme, kun me määrittelemme, teemme päätöksiä rahankäytöstä, erityisesti omasta rahankäytöstämme. Kun ajatellaan meppejä, jotka eivät koskaan ole aiemmin matkustaneet bisnesluokassa ja nyt matkustavat siinä, ovat muuttaneet näkökulmansa olosuhteiden muuttuessa. Minusta me toteutamme aivan ylitse pursuavia järjestelyjä omalla kohdallamme. Miten voi olla mahdollista, että on sellaisia jäseniä, jotka eivät omissa maissaan, omissa maissaan puolustavat säästötoimia ja eläkkeiden leikkauksia, mutta jos ajat, sitten taas äh, on heidän tilanteestaan kysymystä, niin säästöt ovat heidän mielestään väärin. l'onorevole. Kiitoksia edustaja Andreasen EFD-ryhmästä. Minuutti. Kiitos puhemies. 2,3 prosentin äh, budjettikorotus kuvastaa parlamentin äh, vastuullisuutta. E-, eri pääluokista äh, löytyä, löytää 50 100 prosentin äh, nousuprosentteja ilman mitään selkeitä perusteilla Äh, minä pyysin ennen tätä istuntoa äh, keskeyttää äh, siirtämään Fernandesin mietinnön mietinnöstä äänestämistä, koska tässä historiatalon talon rakentamissa on tällainen eturistiriita. 2,5 miljoonaa on jo maksettu ulos ilman mitään riittäviä taustatietoja. Näyttää siltä, että että mepit haluavat toimia silmät sidottuna ja vain syytävät rahaa äh, ulkopuolelle kysellä oikeita kysymyksiä. Äh, äh, haluan, että, että, että Iso-Britannian pääministeri esimerkiksi vaatii koko budjetin supistamista ja parlamentti joutuu siinä sitten maksamaan suurimman osuuden. Sitten NI-ryhmästä edustaja Harton minuutti. Voorzitter, wat valt er binnen één minuut te zeggen? Puhemies, mitä yhdessä minuutissa voi sanoa Euroopan parlamentin 2012 talousarviosta? No ei kovinkaan paljon, mutta kuitenkin tarpeeksi. Tämä on sellainen budjetti, jossa ei ole minkälaisia visioita. Täällä on vain tyhjiä lauseita, jotka osoittavat, että Euroopan unioni ei tuo minkäänlaista lisäarvoa. Tässä on kyse absurdi, absurdista hankkeesta, esimerkiksi tämä Euroopan talo. Tällä tavoin nämä kulut pääsevät käsistämme ja komissionkaan ryhdyttävä rahoituspäätöksiin. Neuvosto aina vaikeuttaa sen työtä. Ei mikään parlamentti tällaista hyväksyisi, mutta Euroopan parlamentti kyllä. Eilen herra Lamassur sanoi, että hän on valmis luopumaan mandaatistaan ja me pyydämme nyt, että näin todellakin kävisi. Toivon, että haaskauksesta luovutaan ensi vuonna. Minä aion jatkossakin kansalaisten nimissä varoittaa tästä. Skritti. Kiitoksia. Muut puhu- puheenvuoron käyttäjät, edustaja Matera ensin, olkaa hyvä minuutti. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, ensin haluan osoittaa kiitokset esittelijälle parlamentin ennakkoarvioista. Hän on tasapainottanut pääsihteerin vaatimukset ja sen, mitä komission jäsen Lewandowski on pyytänyt. Eli hallintokuluja täytyy rajoittaa toimielimissä. Parlamentin viesti on vastuullisuuden viesti. Määrärahoissa pitäydytään inflaatio alemmalla tasolla. Tällä hetkellä jäsenvaltioissa rahoitus on tiukoilla. Pitäisi tutkia tarkkaan esittelijän ehdotuksia niin, että otsakkeessa viisi päästään alaspäin ja käytetään marginaalin rahat nuorison tilanteen parantamiseksi. Niin ikään nuorison työllisyyttä täytyy parantaa. Siellähän ongelma on historiallisen paha Euroopassa. Meidän täytyy todellakin kaasuttaa Euroopassa niin, että pääsemme Eurooppa 2020 strategian tavoitteisiin ja saadaan aikaiseksi Euroopan laajuista kasvua. Nuoret ihmiset luottavat tähän, he odottavat tätä meiltä ja näin he saavat myös koulutusta. Edustaja Farm, kaksi minuuttia ryhmästä. Kiitos puhemies ne eh, kollegoista, jotka eh, vastuuttavat koko Euroopan unionia ja haluavat sitten leikata Euroopan budjet, paremmin budjettia, ei ole niin kummallista, mutta on tietysti selkeää, että siellä on populistiset motiivit taustana. Tärkeämpää kuitenkin se, että joka me kannatamme Euroopan unionia, me pidämme tärkeänä, että nyt pitäisi saada hallintomenot kuriin. Ensimmäisen kerran Euroopan parlamentti on päättänyt tämän mietinnön hyväksyessämme, että emme hyväksy sitä kehitystä, minkä ansiosta parlamentin tilanne paisuu tilanteessa, jossa jäsen, jäsenmailla omilla budjeteissa, omat, omat budjetit ovat ovat ahdingossa ja, ja äänestäjämme joutuvat leikkausten uudeksi. Nyt ensimmäisen kerran, kun minä olen ollut täällä parlamentissa, nyt näyttää todellakin tapahtumaan niin, että me leikkaamme realistisesti, realistisesti määräisesti parlamentin menoja. Olen yhtä mieltä esittelijänä monien puhujien kanssa siitä, että meidän pitää ajatella asioita strategisemmin. Olemme sosiaalidemokraattisesta ryhmästä tehneet muutosetuksen koskien pitkän aikavälin strategia ratkaisuja parlamentin hallintomenoista. Nyt täytyy, täytyy todellakin tarttua toimeen, ryhtyä sanoista tekoihin. Äh, paremman äh, äh, hallintollisen valvonnan aikaansaamiseen. Tämä Euroopan historian museon rakentamisesta on herätty, herätty kysymystä, että onko tämä parlamentin asia ylipäätänsä Euroopan historian välittämistä voidaan tietysti kyseenalaistaa, mutta kyllä tässä tietty pointtikin on, koska ei kukaan muulla ainakaan sellaista projektia vielä ää, ää, käynnistänyt. Mutta tietenkin se pitäisi tapahtua avointen periaatteen täysien, täyden kustannusvastuun ja yleisvastuun kannon merkeissä. Me täytyy, myös sovittavaa vihreiden sosiaalidemokraattien esittelijän äh, kanssa, jotta äänestäisimme tämän äh, äh, muutosesityksen olennaisien osien puolesta, niin että saamme tästäkin asiasta er- todellisen läpinäkyvän avoimen päätöksentekoprosessin. Kiitos. Eh, onorevole Farma. Kiitos. Eh, saitte kaksi sinistä korttia. Haluatteko vastata niin hyvä? Ensimmäinen edustaja Hartongilta. Uh, Minulla on kysymys arvon kollegalle. Mitä vikaa populismissa on? Parlamentaarikot ovat nimenomaan populuksen eli kansan ääni. Kära kollega Hartong. Ah, hyvä kollega Hartongi. Populismi yleensä merkitsee sitä, että asioita ei oikein oteta vakavissaan, että reagoidaan vain selkeytymällä, että ei mietitä eikä pohdita oikeaa strategista ratkaisua. Olennaista tässä yhteydessä on se, että me, jotka oikeasti uskomme Euroopan unioniin, haluamme huolehtia siitä, että otamme sitten vastuut veden veronmaksajien rahoista niin, että myöskin hallinnon, hallinnon rakenteita sitten syynetään tarka, tarkemmin. E, e, herra Marton haluaisi lopettaa koko unioni, ei se nyt mitään vastuunkantoa se ole, vaan se on sitä populismia nimenomaan. Grazie, prego. No- Kiitoksia. Sitten edustaja Portos. Eh, obrigado, president. Puhemies, Kiitos. Kysymys Färmille on seuraavanlainen. Puhemiehistö teki ehdotuksen ja tietysti tämä mietintö johtaa tiettyihin leikkauksiin ja säästöihin. Mutta kun ajatellaan 2010 budjetin täytäntöönpanoa ja kun verrataan tilannetta siihen, niin 11 prosentin kasvu tässä on tapahtunut. On, on vaikea nähdä metsää puilta. 30 miljoonaa avustajiin, 80 miljoonaa sopimuksiin, väliaikaisiin sopimuksiin, tiedotuskampanjoihin ja niin edelleen. Pitääkö jatkaa tätä listaa vielä? No, Mr. Porras, you don't need to... Ei, ei tarvitse jatkaa tätä listaa. Olen ihan samaa mieltä periaatteessa kanssa. Minäkin halusin mennä pidemmälle. E, minä en ole tyytyväinen, että me päädymme kumminkin tähän 2,3 prosentin kasvuun. E, se oli kompromissi sitten budjettivaliokunnan ja puhemiestön välillä. Ja tämä on myöskin syy siinä, että miksi me olemme sitten tehneet tämän mainitun muutosesityksen koskien parlamentin kustannusrakenteen pitkän aikavälin arviointia ja selvittelyä Siis äh, tämän, tämän, äh, pyrkisimme todellakin saamaan aikaiseksi pitkän aikavälin säästöjä ja sitten äh, meillä on paljon paljon parantamisen varaa näissä hallintokulujen suhteen. Että, no, esimerkiksi raporttisin ehdotukset ovat tässä ihan tervetulleita, ei siinä mitään. Rivule. Kiitoksia edustaja Haglund Nyt sitten puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Nämä asiat, joista nyt, joita puimme, kuumapäisinä. Niistä puhuttiin jo viime vuonna. Ja näin myös sosiaalidemokraattinen kollega on eh, johtanut tiettyihin seikkoihin, mainitsemiin seikkoihin. me olemme pikkuhiljaa eh, lähestymässä sitä tavoitetta. Keskustelu osoittaa se, että tämmöinen hallintopoliittinen eh, keskustelu äkkiä johtaa siihen, että kuka on populistisin kaikista. Tässä on ykköspalkinnon tavoittelijoita enemmän kuin yksi. Ikävä kyllä. Äh, nyt on kuitenkin niin, että jos me pyrimme äh, leikkaamaan kustannuksia, niin aina järkevä tapa että pitkällä aikavälillä on, on tehdä se pitkällä aikavälillä. Me olemme tänä vuonna ja viime vuonnakin ehdottaneet liberaaleista äh, säästöistä ja nyt sitten onneksi puhe, puhemiehistö esillä kollega Alvaro on erityisen hyvää työtä tehnyt näiden supistuksen aikaansaamiseksi. Mitä sitten tulee tähän museon? En minä ole, minua tämä kiehota. Muisteta, muistettakoon, että tämä on pitkä prosessi, käynnistettiin viime vaalikaudella jo. Katsotaan sitten, miten me tästä päätöksiä tehdään, mutta on varmaankin äänestyttää siitä asiasta, jotka eivät sitä halua. Ja heillä on tilaisuus silloin sitä sanoa, ei, hyvä kollega, en, en usko, että voitamme sillä siinä mitään, että kilpailemme tästä populismista, vaan oikeasti, pyrimme oikeasti säästöihin. Kiitoksia. Nyt sitten edustaja Van Dalen minuutti. Voorzitter, in Puhemies, tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa on itsestään selvää, että Euroopan parlamentin on hyväksyttävä maltillinen budjetti ja aivan oikein esittelijä on nyt päättänyt näin toimia. Hän ei vaan mene tarpeeksi pitkälle ja me olemme päättäneet 2,3 prosentin lisäyksestä. Tätä ei kuitenkaan komissio toivonut, siellä ajateltiin yhtä prosenttia. Ei myöskään neuvoston ajatusten mukaista, sielläkin haluttiin lisää säästöjä, eli me tarvitsemme lisää säästöjä. Tämä on mahdollista, me pystymme säästämään lisää Euroopan historian talosta oli päätetty sen rakentamisesta, mutta voidaan kuitenkin pysäyttää tämä hanke, erityisesti tämä Euroopan historian talo, se on suurta rahan haaskausta ja joka vuosi saamme satoja miljoonia euroja korvauksia ilman minkäänlaisia selkeitä kuitteja. Tämäkin on sellainen asia, johon on paneuduttava, eli lisää säästöjä. Kiitoksia sitten edustaja Ferreira, minuutti. Obrigado, senhora presidente. Muitos têm discutido a... Kiitos puhemies. Monet ovat puhuneet meppien palkoista ja tuista, avustuksista. Me äänestimme tätä palkkaehdotusta vastaan koska sehän tarkoitti monissa tapauksessa sitä, että meppien palkat lähes kaksinkertaistuivat. Ja kyseessä oli myös periaate siitä, että, että meillä on tietty keskipalkka, keskimääräinen palkka jäsenvaltioissa kansalaisilla ja toisaalta taas meidän palkkamme. Ne ihmiset, joita me edustamme, ovat yhä kauempana meistä. Kyse on etiikasta me toteutamme sellaista politiikkaa, su- suhteessa ihmisiin, joka kuitenkin on aivan toisenlaista kuin se, mitä me harjoitamme itsemme kohtaan. Me toki kannatamme Euroopan parlamentin toimintakykyisyyttä, mutta me tarvitsemme kyllä säästöjä Euroopassa. Morganti per un minuutti. Kiitoksia edustaja Morganti, minuutti. Kiitos puhemies. Hyvät edustajat, 2012 budjetti näkymät korostavat sitä, että on pyrittävä vähentämään kuluja. Tämä päätös vaikuttaisi mahdollisesti. Tässä on 2,4 prosentin tavoite, eli lisää säästöjä. Tässä ollaan kuitenkin kaukana siitä, mitä budjettikomissaari olisi toivonut, eli hän olisi halunnut pidättäytyä yhden prosentin lisäyksessä. Neuvosto on tämän kyennyt tekemään. Minä en nyt lähde puhumaan siitä, miksi tätä lisäystä on. Varmasti siksi, että Lissabonin sopimus tuo paljon lisää tehtäviä, mutta sitten tämä Euroopan historian talo on saatu kuulla ihan hurja lukuja siitä, kuinka kalliiksi se tulisi myös sen ylläpito. Tällä hetkellä on hyvin vaikea ajatella, että kymmeniä miljoonia euroja laitettaisiin tällaiseen hankkeeseen, joka ei ole mitenkään hyödyllinen eikä ajankohtainen. Onorevole Wertman per un minuto e trenta. Edustaja Wertman, puolitoista minuuttia. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Meillä on kotimaissamme jatkuva rahoituskriisi ja Euroopan unioni on tehnyt nyt tällaisen budjetin. Laajentumisen johdosta, Lissabonin sopimuksen johdosta, menotarpeet lisääntyvät, kun taas säästöjen pitäisi olla päivän sana. Minä tuen niitä ehdotuksia, joita pääsihteeri on tehnyt, jotta voitaisiin parantaa myös toimielimemme ympäristöpolitiikkaa. Olen surullinen siitä, että Euroopan parlamentti edelleenkin jättää kansan suvereenisuuden huomiotta. Minusta on hyvä, että budjettivallan käyttäjät käyttävät todellakin valtaansa, mutta avoimuutta tarvittaisiin. Grazie. La parola allo... Kiitoksia. Sitten edustaja ryvik kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Meille äh, talousarvio äh, on, on, on joka vuosi äh, vaativa harjoite toisaalta pyrkiä olemaan säästäväinen ja toisaalta sitten panna käytettävissä olevat rahat tehokkaaseen käyttöön. Ja tässä tehokkuus osiossa olisi vielä kyllä äh, parantamisen varaa, ja sen vuoksi näitä parannu, äh, parannusehdotukset ovat tervetulleet niin, että äh, edustajat ja, ja avustajat voisivat tuoda sitten para, tehdä aloitteita parannusten aikaisemmin, Se olisi u, hyvä uudistus sitten toisaaltaan Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen meillä on myöskin ammattiministerit, jotka käyttävät riittäviä resursseja varustaakseen sitten henkilöstönsä riittävän tehokkaasti ja ovat sitten tehokkaasti viestintäyhteydessä äänestäjinsä kanssa kentällä. Ja sitten taas toisaalta me täällä Euroopan parlamentissa olemme tästä vastuussa, että ihmiset saataisiin lähemmäs päättäjiä ja, mitä, ja toisaalta sitten nyt meillä on uutta uutta toimivaltaa energiassa, maailmankaupassa, kilpailusektorilla, yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikassa e, e, edellyttää myöskin riittäviä varoja parlamentin käyttöön. Olen tietysti näitä varoja on pyritty niputtamaan yhteen ja vastuuta hajauttamaan. Toisaalta sitten taas säästötoimet ovat olleet tärkeitä. Me, meidän täytyy tietysti äh, sihteeriössä äh, suva puhemiestössä hyväksyä sitä, että, että näitä äh, ylärajoja yletetään. Me joudumme kumminkin itse, itse perje, päättämään, minkä verran me olemme yhteydessä kansalaisiin, minkä verran me käytämme tarvitsemme rahaa tähän varsinaiseen työhömme, jotta myöskin sitten tämä viestintäpuoli tulisi hyvin hoidetuksi. Kiitoksia kovasti sitten edustaja eh, Gajer. Eh, kiitos puhemies, kun seuraan tätä keskustelua ja puhutaan tästä historia, historiatalosta, on tässä tuntuu olevan kahden sortin kulkija. Eh, ne, jotka tämä taloustieteilijät, jotka puhuvat tästä kriittisesti ja sitten toiset, jotka haluavat sen koska se on kiinnostava tämä Euroopan historian ta, taloon kohdistuvat kommentit eivät siihen itse taloon liity enää kovinkaan paljon. Daily Telegraph kertoi, että o, o, asiakirjoja, jonka mukaan tämän rakennuksen hinta nousisi astronomisen 170 miljoonaan euroon. Tu, mielellään saisin Daily Telegraph lähettää sitten talousarvion valvonta- ja budjettivaliokuntaan nämä asiakirjat ne olisivat todellakin kiinnostavaa luettavaa, jos semmoiset on olemassa. Onko tässä äh, äh, hankkeessa järkeä? Onhan se tietysti järkeä sikäli, että se tarjoaa mahdollisuuden sitten osoittaa, mitä Euroopan unioni on sitten tehnyt ihmiseurooppalaisille ja Euroopan yhdentymiselle, mutta onko se parlamentin asia välttämättä hoitaa? No ei varmaankaan ole Siksi esimerkiksi Euroopan parlamentin äh, sosiaalidemokraatit ovat panneet kaksi selkeää ehtoa tälle. Että ensinnäkin pitää saada selkeä äh, liiketoiminta-arvio äh, sille ja sitten riittävän tehokkaasti ja sitten voidaan sitten lisätä myöskin, että meidän pitää nämä infosen tiedostoimistoja ja tämä historiatalon työ yhdistää. Kiitoksia edustaja Jensen minuutti jeg vil også gerne sige noget om øh, det europæiske historiehus øh, det er selvfølgelig ikke meningen at parlamentet skal øh, drive et se, että, että me jotain siinä museota täällä pyörittää. Äh, Minusta on tärkeämpi parantaa parlamentin vierailumahdollisuuksia tai vastaan vierailuryhmiä Brysselissä. Tämä historiatalo on tietysti mielenkiintoinen ja äh, tärkeä projekti tässä yhteydessä. Äh, voin tässä yhteydessä sanoa, että minun äh, ryhmäni enemmistö suhtautuu myönteisesti tähän historiataloon, mutta olemme myöskin erittäin yksimielisiä siitä, mitä SED-ryhmä äh, on vaatinut koskien avoimuutta ja valvontaa mitä sitten tulee siihen, miten tämä, tämän museon talous hoidetaan ja, ja miten, millaiseksi se tulee jatkossa muodostumaan. Se ihan ajatus on hyvä ja sitä sietää kannattaa, niin minäkin teen. Mutta meidän pitää tietää, minkälaista taloudellista taakkaa tämä sitten pitkällä aikavälillä kanta, kannettavaksi. Jolle. Kiitoksia. Nyt sitten herra Kelly, kaksi minuuttia. Good Ehkä tähän aikaan budjeteista aina kiistellään ja erityisesti täällä Euroopan parlamentissa, mutta samanaikaisesti aikaisesti on sanottava, että kullakin on mahdollisuus täällä esittää kantansa. On hyvä kuulla näitä eri kantoja. Tämä on yksi Euroopan parlamentin suuria vahvuuksia, että kaikki voivat tulla tänne esittämään ajatuksensa ja heitä kuunnellaan. Mitä itse budjettiin tulee, tietysti tilanne on taloudellisesti hyvin vaikea ja kaikki lisäykset ehkä ymmärretään väärin, mutta tässä kuitenkin nyt loppujen lopuksi on kyseessä siitä, että on 2,3 prosentin lisäys ja oletus on, että inflaatiosi 2,8 prosenttia. Ja toinen asia on se, että Euroopan unionin on käsiteltävä asioita 27 jäsenvaltion yleisellä tasolla, vaikka tietyt maat, esimerkiksi minun maani, kovasti kärsi juuri tällä hetkellä ja juuri palasimme kokouksesta komission sen Reenin kanssa, joka meitä kovasti huomioi. Ja tällaisessa tilanteessa tietysti ihmiset eivät pysty ymmärtämään, minkälaisia lisäyksiä edes alle inflaation, mutta tästä huolimatta meidän on tehtävä päätöksiä, meidän on sitouduttava tiettyihin hankkeisiin, mitä pitää tehdä, ja meille tulee lisää eh, MEPejä Lissabonin sopimuksen pohjalta. Ja sitten vielä lopuksi sanoisin, että kaikki tämä tuo mieleen sen, mitä puheenjohtaja Barroso on monta kertaa sanonut, että meidän pitää käydä hyvin laajaa keskustelua omista varoista ja erityisesti ehkä hanke joukovelkakirjoista, sillä mitä enemmän rahoitusta voidaan saada riippumattomasti, niin siinä vähemmän pyydettäisiin jäsenvaltiolta. Meidän pitäisi todellakin lähteä paras viitattomalle tielle. Kiitos. Kiitoksia tästä. Herra Kerbrandi, seuraavaksi minuutti. Ik vertegenwoordig hier de meest pro-Europese... Kiitos puhemies. Edustan Eurooppa-henkisintä puoluetta omasta kotimaastani. Minä uskon Euroopan niin kovasti, että olen myös kriittinen suhteessa Eurooppaan ja Euroopan parlamentin budjettiin. Minusta näinä rahoituskriisin aikoina meidän pitää todellakin pyrkiä säästöihin. Minä en kannata lisäystä. Ennen kaikkea minua yllättää se alkuperäinen budjetti, jonka pääsihteeri esitteli. 5 prosenttia lisäystä. Pahoittelen sitä, että hän ei ole nyt paikalla. Olisi ollut hyvä muistuttaa häntä äh, päätöslauselman artiklasta 6, jossa me muistutimme siitä, että meidän täytyy todellakin tutkia säästömahdollisuudet tarkkaan. Heinäkuussa täytyy sitten toimia niin, että saamme aikaiseksi todellisia säästöjä. Puhemies, haluaisin pyytää eurooppahenkisiltä kollegoilta sitä, että he eivät käyttäisi tekosyynä tätä budjettia niiden hyväksi, jotka vastustavat Eurooppaa. Ah, mis cumplimentos al relator eh. Haluaisin onnitella esittelijä Fernandesia ja kiittäisin vielä kollega Gerbrandia hänen viimeistä sanoistaan. Tämä budjetti on maltillisempi, niin kuin neuvosto on pyytänyt. Tässä pitäydytään 20 prosentin rajaan tässä toimitaan siis herrasmiesopimuksen pohjalta, kaikilla meillä on tiettyjä yhteisiä tavoitteita. Esimerkiksi me haluamme parantaa lainsäädäntötyötä. Tässä pyydetään, että ottaisimme huomioon Lissabonin sopimuksen uudet prioriteetit. Pyydetään, että teemme ammattimaisemmin töitä, kun tehdään yhteispäätöksiä. Meiltä pyydetään lisää kokoontumistiloja, lisää tiedotuspolitiikkaa, parempaa parempia tietoverkkoja. Kaikki tämä on toteutettava. Meidän on toimittava niiden sitoumusten pohjalta, mitä on rakennus, rakennuksiin liittyen. Meidän on toimittava vastuuntuntoisesti ja hyväksyttävä, että näin on vai eikö. Nuorisosta voidaan keskustella, mutta nuoriso on kuitenkin aina tarpeellinen. Esimerkiksi meidän maassamme 50 prosentin verran nuorisotyöttömyyttä, 100 miljoonaa euroa nuorisopolitiikkaan ei ratkaise ongelmia, mutta se kuitenkin huomioi parlamentin painopistealueet. Tämän rahan siirtäminen otsikosta 5 otsikkoon 1a on poleminen seikka ja voidaan jopa argumentoida, niin kuin on sanottu, että tämä on budjettimenettelyn vastaista, mutta me olemme kuitenkin elävä instituutio, meidän on mukauduttava aina kuhunkin hetkeen ja nyt on todella kiireistä ratkaista nuorisotyöttömyys. Tämä on teidän kaikkien prioriteettinen niin varmasti ja minä myös aion äänestää historiatalohankkeen puolesta. Kiitos. Oli. <clears throat> Kirja Manner ja ennen leptoa Kiitoksia, arvoisa puhemies ensinnäkin haluan onnitella mietinnön laatijaa fernandesta erinomaisesta

Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μάνερ. Monet kiitokset Rova Manner ja nyt on vuorossa puheenvuorot ilman puhujalistaa. Monet ovat pyytäneet puheenvuoroa yhtä, mutta ei voida kuitenkin ottaa, mutta heräsin pieni yksi minuutti. Do zabrania głosu. Otóż jak się spojrzeć na budżet parlamentu to w tym budżecie Kiitoksia puhemies. Puhumme parlamentin talousarviosta ja nyt näemme mm, kuinka tärkeitä, tärkeässä osassa matkustuskustannukset ovat. Mehän tulemme 27 maasta Brysseliin ja Strasburgiin. Olen laskenut nämä kaikenlaiset asiat yhteen ja huomannut, että matkustamiskustannukset kulut henkilökunnan ja meppien kohdalla ylittää 100 miljoonaa euroa. Hyvät naiset ja herrat, 100 miljoonaa euroa, kyllä varmaankin siinä hiukan olisi säästönvaraa. Me olemme ihmisiä, jotka matkustavat paljon, enkä tiedä minkä takia lentolipuista maksamme niin paljon kuin nekin, jotka käyttävät vain sattumoisin ää, lentoyhtiöiden palveluita. Meidän ehkä pitäisi neuvotella lentoyhtiöiden kanssa, koska mehän käytämme niiden palveluja valtavasti. Näin varmasti tapahtuu kaikissa maissa. Ministeriöt yleensä saavat valta, valtavia alennuksia, jopa 20 prosenttia. Monet kiitokset. Paska seuraavaksi. Vážení kollegovia, kollegine, správa o Odhadi. Monet kiitokset puheenvuorosta, hyvät kollegat. Tämä mietintö, jossa, josta puhutaan, niin kohdissa 17 ja 18 puhutaan Euroopan historian talohankkeesta ja sitten puhutaan siitä, että pitäisi hankkia varauksia tätä vara, varausta varten kohtaan 10.1. En tiedä, onko tämä hanke sellainen, jota voidaan pitää ennalta arvaamattomana menona, mutta olen kuullut kollegoilta, että tämän Euroopan historian talon kustannukset olisivat selkeästi aliarvioituja. Minä en tunne niiden henkilöiden motivaatioita, jotka niin kovasti taistelevat tänä kriisiaikana tämän talon puolesta. mutta suuri yleisö Euroopassa pitää tätä verovarojen tuhlauksena ja siksi minä ehdotan, että tätä hanketta vielä kertaalleen mietitään. Kiitoksia. Lassiko Labenova, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tästä mietinnöstä haluaisin korostaa yhtä kohtaa, eli sitä kunnianhimoa, että Euroopan toimielimissä harjoitettaisiin enemmän säästöä ja tehokkuutta sellaisena aikana, kun Euroopan unioni unioni pitää tehdä työnsä, niin säästö on hyvin ankara, mutta me budjetissa on hyvin tiukat säännöt esimerkiksi väärinkäytöksiä vastaan ja elektronisten välineiden käyttö olisi ehkä tuettavissa videokonferenssin järjestämisen muodossa. Ja jotta me voisimme säästää esimerkiksi paperia, niin meidän pitäisi tätä aluetta viedä hiukan eteenpäin. On oleellisen tärkeää, että se ei vaikuta meidän työhömme. Esimerkiksi komissiossa pitäisi meidän työmme olla signor presidente vorrei in primo luogo plaudire all'ottimo lavoro svolto dal collega. puhemies haluaisin onnitella herra fernandesia joka on laatinut todella erinomaisen mietinnön yhteistyön hengessä. yhteistyön kautta olemme voineet saada aikaan myös sopimuksen puhemiehistön ja budjettiasian valiokunnan kanssa. nyt on sovittu vuodesta 12 ja sen menoista ja tuloista on ehdotettu 5,3 prosentin suhteessa tähän vuoteen ja lopulta päädyttiin ennakkoarvion tason 2,3 prosenttia. Mielestäni on tärkeää ennakoida myös 100 miljoonan siirrot hankkeisiin koskien nuorisoa. Tämä on politiikkaa, jota parlamentti pitää prioriteettikysymyksenä tänä vuonna. Se on hyödyllistä, tätä kannattaa rahoittaa. Tämä puoltaa myös liikkuvuutta, opiskelua ja luo työpaikkoja nuorille Euroopassa. Toivon, että tämä 2012 budjettimenettely eh, voi mahdollistaa sen, että voimme optimoida menojen käytön kaikissa, anteeksi, tulojen käytön kaikissa elimissä. Kiitoksia herra Manka seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää todella hyvästä mietinnöstä. Kaikki läsnäolijat, jotka ovat puhuneet, ovat korostaneet sitä, että mitä, mitkä ovat ongelmat ja mitkä ovat mahdollisia ratkaisuja, mutta ainoa mahdollinen ratkaisu on se, että me emme yksilöllisesti etsi puutteita, vaan että tarkastelemme mm, budjettia hyvin objektiivisesti. Ja meidän pitäisi ulkoisesti tutkia parlamenttia. Tilintarkastustuomioistuin on sen jo kertaalleen tehnyt ja olemme huomanneet, että tällä lailla säästetään hyvin, eli tässä tarkistuksessa se on käynyt nyt ilmi. Ja olen iloinen siitä, että minun tarkistukseni on hyväksytty ja sen mukaan parlamentti ryhtyy ulkoisesti tutkituttamaan toimintatapaansa – ja täällä sanottiin, että näitä kustannuksia täytyy myöskin tulevaisuudessa tarkastella. Tämä on uusi mahdollisuus. Kiitoksia. Herra Paltsitis seuraavana. Puhemies, kun otetaan huomioon tämä erittäin hankala taloudellinen tilanne ja mutkikkaat yhteiskunnalliset olosuhteet, niin meidän tulisi käyttää Euroopan parlamentin budjettia tehokkaasti on ehdotettu, että parlamentin menot vuodelle 2012, niiden tulisi kasvaa 2,3 prosentilla. Tämähän on vähemmän kuin inflaatio. Se on myönteistä. Samanaikaisesti Euroopan parlamentin tulisi valvoa enemmän menettelyitään. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän tulisi ottaa käyttöön monivuotinen kontrollivalvontajärjestelmä. Niin ikään meidän tulisi ponnistella sen puolesta, että että optimoisimme Euroopan parlamentin hallintojärjestelyjä ja käyttäisimme henkilöstöresursseja tehokkaasti. Toivottavasti tällä tavalla voimme säästää veronmaksajien rahaa ja vähentää parlamenttikuluja. Monet kiitokset. Näin nämä puheenvuorot on käytetty ja nyt herra Fernandes lopuksi. En primer lugar, Kiitoksia puhemies. Ensin on tärkeää antaa teille lukuhallinnolliset menot. Kaikissa EU-toimielimissä ovat 6 prosenttia. Ei ole mitään budjettia millekään, minkään jäsenvaltion e, elimelle, jossa olisi näin alhainen osuus kokonaisbudjetissa, joka käytetään hallintomenoihin Euroopan parlamentilla on uusia toimivaltuuksia, 27 jäsenvaltiota kuuluu EUun, Lissabonin sopimus on tullut voimaan ja tämä tuo vielä lisää 18 uutta jäsentä, kun laajennutaan Kroatian ja tämä kaikki tarkoittaa menopuolen kasvua. Kuitenkin Asian ydin ja totuus on siinä, että todellista vähennystä on tapahtunut tässä talousarviossa, joka on selvästi alle inflaatiotason. Ja sitten toinen asia, me kaikki tiedämme, että aloite tulee komissiolta, neuvosto hyväksy nämä asiat yksimielisesti, mutta senkin tiedämme, että on tärkeää lähettää eh, signaali ja tässä puhutaan kaikista hallintomenoista otsakkeessa 5, siis 380 miljoonaa euroa suurin piirtein me ehdotamme 100. Nyt mitä tulee jäsenten palkkoihin, Euroopan parlamentilla ei ole toimivaltuutta muuttaa heidän palkkojaan. Palkkoja päivitetään komission ehdotuksesta neuvostossa. Mutta komission ehdotus on 0,8 prosenttia tällä hetkellä, kun pyritään sopeuttamaan palkkoja tämänhetkisen tilanteeseen. Palkkoihin liittyy myös jäsenten lisäosuus asia on ollut esillä tuomioistuimessa, jotta näitä muutettaisiin, ei riitä, että parlamentti on mukana. Tässä tarvitaan sekä komissiota että neuvostoa, jota tarvitaan hyväksyntä. Joidenkin jäsenten pitäisi lukea työjärjestys, ja heidän pitäisi lukea myös erityisesti 223 artikla Lisabonin sopimuksesta. Monet kiitokset, herra Fernandes. Herra Bartel haluaisi esittää kysymyksen. Herra Fernandes, hyväksyttekö, että herra Portakselta Portas kysyy. O, o kollega José Fernandes, sobre isto dos salários. Niin, ainahan tässä on kyse palkoista. On selvää, että parlamentti voi tehdä sellaisen aloitteen, että se ehdottaa muutosta omien henkilö- jäsentensä ohjesääntöön. Tämän säännön parlamentti on hyväksynyt ja parlamentti voi sitä myös muuttaa. Liittyypä siihen sitten kuinka monta institutionaalista porrasta tahansa. Fakta on kuitenkin se, että vain palkat on indeksoitu neuvoston päättämiin ö, korotuksiin. Vain palkat. Kaikki muu on tämän parlamentin päätettävissä. Tää 30 δευτερόλεπτα. Haluaisitteko vastata 30, minuuttia, 30 sekuntia on teillä aikaa. Kiitoksia, puhemies. Hyvi, korvausten maksaminen, niin kuin kollega Portas tässä vahvisti, niin se on se, joka ei ole parlamentin toimivallassa. Siksi ei ole mielekästä, että budjetissa puhutaan siitä, että ne pitäisi jäädyttää. Olisi varmasti järkevää, jos tehtäisiin ehdotus esimerkiksi siitä, että muutettaisiin parlamentin jäsenten sääntöjä. Se saattaisi olla mielekästä niin, että tämä asetus 31 Euroopan unionista muutettaisiin esimerkiksi 74 asetuksen mukaan, mutta ei ole järkevää esimerkiksi se, että jos halutaan tässä salissa sanoa, että Mm, jäsenet haluavat tämän askeleen ottaa, mutta jos se ei ole mahdollista lainsäädännön pohjalta, niin silloin me oikeastaan johdamme harvempia harhaan kuin niitä, jotka nyt kuuntelevat meitä. Monet kollegat, ja nyt haluaisin päättää tämän keskustelun. Huomenna kello 12 on äänestys, ja sitten siirrymme käsittelemään seuraavaa esityslistan kohtaa. Tässä on herra Ivani.